päällä ja antaa apua silloin, jos ja kun se on tarpeellista. Kiitoksia. Minulla on tässä kuusi päätöslauselmaehdotusta keskustelun päätteeksi. Keskustelu on päättynyt ja äänestys järjestetään heti, kun olemme kaksi seuraavaa esityslistan kohtaa hoitaneet. Seuraavana esityslistallamme on Kambodža ja erityisesti Sam Rainsin puolueen tapaus. Ensimmäinen puheenvuoro menee Rouva Shaakille kaksi minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies. Rainsissa Sam Rainsi on meidän kollegamme. Hän on Kambodjan parlamentin jäsen ja pelkästään tämä seikka on johtanut siihen, että hänet on yritetty murhata ja häntä vastaan hallituspuolue on hyökännyt oikeudellisesti ja poliittisesti. Hän on saanut pitkän tuomion. Johtava puolue ei halua, että Sam Rainsi tuomitsee korruption ja ihmisoikeusloukkaukset. Haluaisin muistuttaa tätä johtavaa puoluetta että siitä, että EU on kaikista suurin avunantaja Kambodžalle ja vaatii ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamista. Vuonna 2006 Rainsi Sam sai vapauden palkinnon. Hän sai sen, koska hän puolustaa vapauksia, joita me pidämme korkeassa arvossa parlamentissa. Tämän vuoksi me vaadimme Kambodjan viranomaisia panemaan täytäntöön YK erityis- ihmisoikeus erityislähettilään suositukset. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Romeva Irueta. Thank you. As well as it has been said. Kiitoksia. Niin kuin on sanottu, olen sitä mieltä, että EU kun se EU on kaikkein suurin la, yksittäinen lahjoittaja Zimbabwelle, me olemme todellakin, me, me voimme perustellusti pyytää ja vaatia siellä viranomaisia ryhtymään poliittisiin ja rakenteellisiin uudistuksiin, jotka rakentavat demokraattista valtiota, jossa toimii va, oikeusvaltioperiaate ja jossa noudatetaan perusoikeuksia. Mutta haluamme myös osoittaa tai pitää lopettaa siis korruptio ja valtava metsien hakkuu, joka aiheuttaa myös häätöjä, maan anastus ja niin edelleen. Rankaisemattomuuden kulttuuri, se pitää lopettaa ja viedä oikeuteen kaikki ne, jotka ovat tällaiseen syyllistyneet. Vapau, vapaa ilmaista itseään poliittisesti ilman uhkailua on myös välttämätöntä, mutta aivan erityisesti meidän pitäisi sanoa, että olemme huolestuneita tästä tilanteesta ja siitä, että Sam Reinsi on joutunut 18 vuodeksi vankilaan sellaista teosta, joka oli pelkästään poliittinen symbolinen luonteeltaan. On aivan erityisen hälyttävää, että jos tämä menee läpi, hän ei voi asettautua ehdokkaaksi parlamentti, parlamenttivaaleissa ja tämä vaikuttaa paljon pidemmällekin kuin Sam Reinsin tapauksessa, koska se vaikuttaa tietenkin koko oppositioon. Kiitoksia. I thank you, Mr. Romevairu. Kiitokset teille, herra Romevairueda, ja seuraavaksi rouva Veronique Kaisen. Euh, voilà une urgence qui est dominante. Tätä kielestä kysymystä vallitsee tavallaan Sam Rensin henkilö, mutta ei pidä unohtaa myös demokraattisia haasteita, jotka löytyvät täältä taustalta. Rensi on liberaali henkilö, hän vastustaa eh, hallitusta ja herra Rensi on jo ollut 12 kuukautta vankilassa ja häntä on syytetty syytetty siitä, että hän olisi järjestänyt granaattihyökkäyksen. Hänet on nyt tuomittu, niin kuin täällä sanottiin, siitä, että on siirtänyt kiistanalaisen rajan, rajapyykkejä Kambodsan ja Vietnamin välillä ja mukamas olisi vääristänyt, väärentänyt karttoja. 12 vuotta tuntuu todellakin paljolta, mutta itse asiassa tämä on aivan selvää. Kaikki mitä halutaan on, että hän et, estää hänen osallistumisensa 2013 vaaleihin ja hän johtaa kuitenkin toiseksi suurin suurinta poliittista puoluetta maassa. Poliittinen ilmapiiri on siis äärimmäisen jännittynyt, vaalit ovat lähestymässä, on erilaisia vaalimanöverejä, joita tapahtuu, mutta myös autoritäärisesti toimitaan väärällä tavalla. Ja Rensin lisäksi ottaisin esille vielä kansalaisjärjestöt ja myös so, edustaja Sosuan Vainon ja Ang Sakra, joka oli onnisti, hän, hän oli moittinut pääministeriä ja, ja joutui vankilaan. Ja niin kuin on sanottu, me olemme rahoittajia, meillä on yhteistyösopimus, mutta siinä maassa kuitenkin pitää voida noudattaa perusoikeuksia. Minäkin haluan, että, että annettaisiin kiireellisesti hätäapua ihmisille, joita kriisi koskee rakennus- ja tekstiilialalla. Kiitoksia. Merci, Madame de Kaiser. Kiitokset teille, Rova de Kaiser. Ja seuraavaksi Charles Tannock, minuutti. Kiitos, puhemies. Kambodža on paperilla monimuotoinen demokratia, mutta Human Rights Watch on sitä mieltä, että siellä esimerkiksi toimittajat joutuvat painon kohteeksi. Tämän lisäksi hallitus yhä sulkee silmänsä maanviljelijöiden maiden pakkolunastukselta, laittomalta puun kaadolta ja maan luonnonvarojen ryöstämiseltä. Sam Rainsy on tuomittu pitkään vankeustuomioon ja hän, hänen rikoksensa on se, että hän on toiminut rajakiista-asiassa – Päätöslauselmamme nyt muistuttaa Kambodjan hallitukselle sen, että jos se haluaa läheisemmät suhteet EU-hun, niin sen täytyy kunnioittaa kansalaisoikeuksia ja vapauksia. Muuten Kambodsasta tulee samanlainen kuin Burma kansainvälisen yhteisön silmissä. One minute. Rova Makovei, minuutti. Kiitoksia puhemies. Oppositiojohtaja on tuomittu poissaolona 18 vuodeksi vankeuteen. Hänen oikeudenkäyntinsä ei täyttänyt kansainvälisiä standardeja oikeudenmukaisuudesta ja riippumattomuudesta ja hänen tuomionsa oli poliittisesti perusteltu. Samanlaiset tuomiot oppositiojäsenten kohdalla ovat aika yleisiä ja osoittaa, että puolueetonta oikeusjärjestelmää siellä ei ole. Tuomioistuimen päätökset rikkovat perusihmisoikeuksia vastaan, mukaan lukien ilmaisuvapaus ja myös ei ole oikeutta vapaaseen oikeudenkäyntiin. Vastustan Sam Rensin vankeutta ja monia, monien muiden vankeutta, jotka harjoittavat ilmaisuvapautta ja vetoaan hallituksen tai lopettaa tämän tyrannimaisen toimintansa. Maan pitää pyrkiä demokratian eikä rikkoa ihmisten oikeuksia vastaan. Aivan erityisesti vetoan komissioon, jotta se muistuttaisi Kambodžaa siitä, että ei rajoittaisi opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa.

Kiitoksia seuraavaksi Rouva Kretu ST nimissä. Vorkondan condamnarea 12 de ani de liderului... Puhemies, on totta, että 12 vuoden pankilatuomio on vakava ihmisoikeusrikkomus ja osoittaa auktoritaarisesta hallintotavasta maassa. Sen jälkeen, kun hänet oli karkoitettu parlamentista – ja, tai siis kun ajatellaan, että hänen kannattajia on tapettu jopa 80. Me ymmärrämme, että hänen tuomionsa on varsin poliittisesti perusteltu. Tarkoituksena on estää häntä asettautumasta ehdokkaaksi 13 vuoden vaaleissa. Ja tämä edelleen heikentää demokratisoinnin mahdollisuuksia Kambodsan tasavallassa. Tämän takia me pyydämme, että Kambodsa lopettaisi poliittisen vainon. Ja minä vetoan kor- korkeaan ulkopoliittiseen edustajan, hän käyttäisi kaikkia keinoja hyväkseen, pyytäkseen hallitusta siellä noudattamaan demokratisia periaatteita. Kiitoksia puolitoista minuuttia vihreiden edustajalle. Edustaja Hefner. Kiitoksia puhemies. Kambodža on äärimmäisen kaunis maa, sillä on hieno historia, mutta historialla ja tällä maalla on, erityisesti nykypäivänä, myös raaka puolensa. Siellä katoaa ihmisiä ilman mitään syytä, heitä suljetaan lukkojen taakse, korruptio rehottaa, maata anastetaan ja metsiä hakataan laittomasti. Ja eniten huolta aiheuttaa se, että ne, jotka kritisoivat näitä toimia, joutuvat lukkojen taakse. Heidät niin sanotusti haetaan kadulta pois. Sam Reinsi, häntä on vainottu jo usean otteeseen. Hänet valittiin jo kertaalleen parlamenttiin, mutta hänet ajettiin sieltä ulos. Vuonna 1995 hänet kuitenkin valittiin uudelleen hänen 80 kannattajansa on murhattu. Olen tavannut hänet. Hän on todella äärimmäisen rauhanomainen ihminen ja taistelee ihmisoikeuksien puolesta. Ja nyt hänet ollaan tai on tuomittu 18 vuodeksi symbolisen elen takia. tässä samalla kun hänet suljetaan lukkojen taakse, niin silloin suljetaan lukkojen taakse kaikki ne ihmiset, joita hän edottaa, ähm, edustaa ja samalla estetään se, että hän voi osallistua vaaleihin. Meidän ei pidä hyväksyä tällaista ja vetoankin komissioon sitä, että se vaatii kambodžan ja EUn yhteistyösopimuksen yksi artiklan toteuttamista siinä, kun EU tukee Kambodžaa rahallisesti. Teraspan Bielan la Group. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bielan ECR-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen käynyt Kambodžassa kaksi kertaa parlamentin vaalitarkkailumatkalla ensinnäkin ja sitten tois, to, siis kahteen otteeseen, ja minun on sanottava, että Kambodža on kyllä kehittynyt taloudellisesti viime, viime vuosina, aivan kuten muutkin tämän alueen maat. Talouden kehitys ei kuitenkaan ole kulkenut käsikädessä demokratiakehityksen kanssa. Tiedotusvälineillä ei ole valtaa, niitä valvotaan ja tämä isku Ransia kohtaan on jälleen uusi isku oppositiota vastaan. Ja jos hänen tuomiostaan pidetään kiinni, hän ei voi asettua ehdolle seuraavissa vaaleissa. Hän on kuitenkin hyvin suosittu henkilö maassaan. Tämä tuomio on varsin mielenkiintoinen, koska punakmerien kaatumisen jälkeen monia Punakmerin johtaja ei ole tuomittu ja tämä ei mitenkään edesauta maan vakauttamista. Meidän täytyy poliittisesti ja oikeudellisesti puuttua tähän tilanteeseen. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puheenvuoro, puhelista. Olkaa hyvä. Puhemies, on valitettavaa, että tuomioistuimet Kambodsassa vieläkin käyttävät pidätystä häirintävälineenä, kun estävät toiminnasta Kaikkein eniten tässä uhataan ihmisoikeuksien puolustajia, journalisteja, samoin muita ääniä, jotka nousevat edistääkseen ilmaisuvapautta. Olen sitä mieltä, että syytökset, joita on tehty Sam Rainsia kohtaan, ovat pikemminkin poliittisia eikä juridisia. Hänet on tuomittu 12 vuoden vankeusrankaistuksen symbolisen eleen takia. Hän on protestoinut siitä tapaa vastaan, jolla rajat on siellä vedetty. Mutta todellinen syy hänen vankeudelleen on hallituksen tahto olla, tai eh, se, hallitus ei halua, että hän osallistuu 13 vuoden vaaleihin. Nyt tartun tilaisuuteen ja vetoan Kambodjan hallituksen, jotta se noudattaisi sitoumuksiaan demokraattisissa kysymyksissä. Rasam Reinsi pääoppositiopuolueen johtajana. Hänellä täytyy olla mahdollisuus jatkaa toimintansa

Now Kiitoksia. Ja seuraavana herra Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. E vorba... Uh, Puhemies. Sam Reinsin tapauksessa, niin kuin on sanottu, äh, häntä on, on koskee kaksi tuomiota ensin lähes kahdeksan vuodessa, nyt vielä pitkäaikainen 12 vuoden vankeustuomio. Hän oli hän väittää väärentäneen asiakirjoja, mutta niin kuin täällä monet ovat jo sanoneet, tässä on kyse yrityksestä estää hänen osallistumisensa tuleviin vaaleihin. Tähän liittyy myös kysymys. kaikkiin näihin asioihin nimittäin. Sam Reinsi tuomittiin öö, poissa olevana Siis tämä tapahtui, oikeudenkäynti tapahtui suljetun ovin eikä noudatettu oikeudenmukaisen oikeudenkäyntin standardeja. Tämä ei ole mikään erikoistapaus, erityistapaus. Monet muutkin, jotka ovat arvostelleet hallitusta, ovat joutuneet samantyyppisen kohtelun uhreiksi. Niin kuin muut ovat täällä sanoneet, kun ajatellaan yhteistyötä EUn ja Kamossan välillä, niin tältä pohjalta meidän pitää pyytää, että maa noudattaa ihmisoikeussitoumuksiaan. Kiitos. Pan Paška se Edustaja Paška seuraavaksi. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kambodžassa samoin kuin monissa muissa maissa poliittisen vallan saamisen taistelu, siitä tulee todellakin taistelua elämästä. Kambodjan viranomaiset yrittävät likvidoida vastustajansa. Ja näin hän tapahtuu myös Sam Rainsin kanssa. Hänestäkin viranomaiset yrittävät päästä eroon, koska hän on vaara johtavalle puolueelle ja hän edustaa mahdollista poliittista muutosta. Tässä tapauksessa me voisimme puuttua asioihin, voisimme pyytää Kambodjan hallitusta lopettamaan tämän poliittisen vastustajansa vaino ja mm, voisimme pyytää hallitusta mahdollistamaan Sam Rainsin osallistumisen seuraaviin vaaleihin. Tässä tapauksessa me, meillä voisi olla enemmän menestystä kuin, menestystä kuin monissa muissa tapauksissa. Ja me pystymme varmaan Kambodjan suuntaan harjoittamaan poliittista painostusta ja pyytää sitä luomaan olosuhteet vapaille ö, vaaleille maassa. Hyvät kollegat, keskustelu tästä asiasta on lähestulkoon päättynyt. Päätöslauselmat aiheesta on jätetty, mutta ennen keskustelun loppua annan vielä puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka osallistuvat keskusteluun. Meidän pitää kiittää teitä, että otit tämän asian esille. Tämä on todellakin huolestuttava tilanne Kambodžassa. Meillä on ollut suoraa mielipiteenvaihtoa Kambodžan osapuolten kanssa hiljattain yhteisessä komiteassa Brysselissä 8. lokakuuta. Käsittelimme maan demokraattisten instituutioiden tilannetta ja aivan erityisesti sitä, miten oppositiota kohdellaan parlamentissa. Se seikka, että oppositiojohtaja Sam Reinsi on joutunut etsimään tuki, pakopaikkaa Ranskasta osoittaa, kuinka tilanne on siellä yhä huononeva. Sama voidaan sanoa oikeuslaitoksen osallistumista politiikkaan ja kuinka oppositio ihmisiä syytetään niitäkin, joiden pitäisi voida nauttia parlamentaista koskemattomuutta. Tässä on vaara siitä, että kansalliskokous ei enää pysty toimimaan vapaana mielipiteen ilmaisulaitoksena myös media on paineen alla. Jotakin valoisaakin löytyy. Kampos on hyväksynyt kaikki suositukset YK ihmisoikeusneuvostosta. Näissä säännöllisissä katsauksissa me tiedämme myös, että uusi rikoslaki on toteutunut, mutta selvästikin meidän täytyy seurata, miten tämä toteutuu käytännössä. Ja me tulemme jatkossakin muistuttamaan Kambodžaa suosituksista, joita vaalitarkkailija tarkkailuryhmän aikaisemmin on sille esittänyt. Se, että saadaan aikaan tehokas ihmisoikeuskomitea on tärkeä tavoite. Olemme tyytyväisiä hallituksen aikomuksesta edetä tässä asiassa ja sen aloitteesta, että se haluaa perustaa foorumin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. Kambodža on edelläkin edellä köyhä maa. Se, paljonkin voidaan tehdä, jotta voidaan pitää taloudellista kasvua yllä, jota on viime aikoina ilmennyt ilman, että er- yhteiskunta jakaantuu, erot lisääntyvät. Tässä pitäisi päättää maanjaosta ja lopettaa kestämätön äh, metsänhoito, maanhoito, mukaan lukien luonnonvarojen hyväksikäyttö. Se, että sanktioidaan hallitusta tai vähennetään yhteyksiämme, ei tekisi yhtään mitään kaikkein köyhimpien, haavoittuvaisempien hyväksi ja vain tekisi vieläkin rohkeammin ne, jotka vähät välittävät demokratista paitsi. Ja siksi en voi hyväksyä sitä, että jos keskeytämme keskisen avun, se on, sitä on mitään hyötyä. Ei ole mitään vaihtoehtoa dialogille. Jos emme toimi maan kehittämiseksi, me menetämme omaa painoarvoamme, mutta kuitenkin voimme paljonkin tehdä Kambodžassa monillakin eri tasoilla pääministeristä aina kansalaisyhteiskunnan tasolle saakka. Meidän pitää jatkossakin rohkaista myönteisiä aloitteita, joihin maa on ryhtynyt ihmisoikeuksien kehittämisen puolesta, sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta ja jatkuvasti vedota todelliseen parlamentaarisen demokratian, joka, jossa, ei, jossa toimii myös riippumaton oikeuslaitos. Kiitoksia. Thank you, Madam Commissioner. The debate... Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu Kambodsasta päättyy ja me äänestämme tästä kohta, mutta ennen tätä meillä on vielä yksi kohta, josta me keskustelemme, Pohjois-Kaukasus. Erityisesti kyseessä on Oleg Orlovin tapaus. Keskustelun aloittaa Rova Hautala. Uh, Puhemies, haluaisin todeta, että tämä päätöslauselma